joka on rajat ylittävä elin, joka esittää erilaisia kristillisiä uskontokuntia Irlannissa, pois sellainen ja että arvostetulla vieraiden parvekkeella. Thank you for the warm welcome. Kiitos lämpimästä tervetuloa toivotuksista sattuma, että olet täällä vuorossa, kun ilmoitan tämän, mutta olen tyytyväinen tästä. Vieraamme ovat täällä keskustelussa parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja tämä vuoropuhelu on perussopimuksiin pohjautuvaa. Ja on oikein sanoa, että Irlannin kirkolla on ollut merkittävä osansa prosessissa, jota parlamentti on voimakkaasti tukenut. Viime viikolla meillä oli erittäin myönteinen esitys, joka asetti EUn rauhan, rahoituksen PIS-rahoituksen vaikutuksia Pohjois-Irlannissa ja Irlannin rajaseudulla. Tervetuloa tänne. Meidän viestimme on, että me jatkamme tukea näinä aikoina. Kiitos vielä. Mr. Soren. Herra Sari Moissa on jättänyt SD-ryhmän 22. marraskuuta ja liittynyt EPP-ryhmään 29. marraskuuta. Another announcement. Ja oikeusasian